Seuraavaksi edustaja Hannibalin mietintö seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon. Esittelijä saa neljä minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kiitän kollegoja ja kaikkia varjoesittelijöitä, eri kansalaisjärjestöjä ja ryhmittömiä, joiden kanssa olen tehnyt työtä. European Women's Love Equality Now, erilaisia verkostoja, äh, naisverkostoja, jotka ja samoin Euroopan komissiota haluaisin kiittää. Mietintöni koostuu kahdesta, tai on riittyy direktiiveihin väkivallan uhrit. Se tuli vuonna 12 sitten ihmiskauppa vuodelta 2011, koska on varsin selvää, että ihmiskauppa synnyttää prostituutiot tai ja toisinpäin. Ja tämä onkin yksi pääsyistä, miksi prostituutio on rajat ylittävä kysymys ja miksi se on sellainen asia, jonka pitäisi todella huolestuttaa meitä täällä parlamentissa. Tietenkin tähän liittyy myös terveellisiä vaikutuksia, joilla on merkitystä myös. Joten olen erittäin iloinen, että saan tilaisuuden esitellä mietintöni. Ja tämä on ollut vaikea ristiriitainen aihe, koska lait, jotka koskevat prostituutiota, ja strategiaa, mitä yleensä tehdään rajoitetussa kysymyksessä, niin itse asiassa lait kuitenkin kuuluvat jäsenvaltion päätettäväksi ja kuuluvat tietenkin niiden toimivaltaan. Ja ne lait vaihtelevat valtavasti joissakin maissa, kuten esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa prostituutio sinällään ei ole laitonta, mutta kaikki muu siihen liittyvä on. Joten esimerkiksi parittaminen, bordellinpito ja muut toimet, ne ovat kaikki rikoksia. Joissakin maissa taas prostituutio on täysin laillista, näin esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa. Joten tässä on kyseessä erittäin moni alainen kysymys. Ja tämä on tehnyt tästä mietinnöstä ei nyt vaikeaa, mutta sellaisen asian, että pitää ottaa siis kaikki nämä erilaiset perinteet ja asiat huomioon kautta EUn. Mutta mielestäni yksi asia on tullut selväksi, nimittäin erittäin harvat naiset, jotka tekevät työtä prostituutissa, ovat täysin vapaasti sen valinneet, kun työstin tätä mietintöä, tapasin monia selviytyjiä ja haastelin ihmisiä, jotka toimivat prostituutiossa sen eri muodoissa. Ja en oikeastaan tavannut yhtään sellaista naista, joka olisi valinnut ammatin täysin vapaasta tahdosta. Niin kuin sanoin aikaisemmin, monet ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi ja virallisen, virallinen EU-tutkimus toteaa, että 62 prosenttia niistä, joita kaupataan EU-hun ovat naisia, joita käytetään jatkossa seksuaalisesti hyväksi. Varsin usein ovat erittäin nuoria naisia, usein tyttöjä, ja tämä jo sinällään on järkyttävää, tarpeeksi järkyttävää. Uhrien, uhrien kauppaamisen lisäksi on myös huumeet mukana kuviossa, ja on monia lukuja ei voida antaa, koska on vaikea löytää mitkä tilastoita, mutta monet niistä, jotka tekevät työtä prostituutissa, heillä on ollut erittäin vaikea tausta, he ovat kärsineet seksuaalista hyväksikäytöstä pieninä ja varsin monet esimerkiksi kriisin aikana tulevat prostituution pariin köyhyydestä. Prostituutio ei ole mikä tahansa työpaikka. Itse asiassa prostituutio on täysin sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan ja siksi mietinnössäni minä ehdotan sellaista, että ottaisimme erittäin vakavissaamme mallin, jota käytetään Ruotsissa, niin sanottu pohjoismainen malli, jossa seksin ostaja on se, joka on tekee rikoksen. Tämä on osoittanut, että voidaan vähentää prostituution määrää Ruotsissa. Tämä on käytössä, tämä laki on ollut käytössä vuodesta 1999. Prostituutio on vähentynyt lähes puolella. Se on huomattava määrä siis. Ja mielestäni tapa tarttua prostituution ja vähentää sitä on vähentää kysyntää. Ja ainoa malli, joka on tähän pystynyt, on juuri tämä malli, jota tällä hetkellä Ruotsissa on käytössä. Siksi vetoan teihin, että tukisitte tätä erittäin tärkeää mietintöä. Kiitos. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia, edustaja Hannibal. Sitten seuraavaksi menette tapaamaan puhujalistaan. Täällä on huomattavasti ottaa paljon puheenvuoropyyntöjä jälleen enemmän kuin meillä on puheaikaa, joten otan huomioon sen, ketkä ovat jo puhenneet. Puhun aikaisemmin otan myöskin kansallisuudet ja ryhmät huomioon. Joten edustaja Zaborska voi aloittaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Haluan esittää tukeni edustaja Hannibalille ja tälle tekstille, joka hyväksyttiin valiokunnassa. Prostituutiotermi, se myöskin kattaa ihmiskaupan. Toinen henkilö ostaa toisen ja maksaa huvistaan. Onko sitten laillista tai pakotettua prostituutiota periaatteesta, vaan sama, koska kyseessä käyttäen tavallaan ihmistä kauppatavaraan. Tämä pitäisi kieltää. Tiedän kyllä, että minun kantani ei ole hyväksytty niiden maiden edustajien taholta, jotka ovat hyväksyneet prostituution. Minä en tue sitä, että tämä olisi työ kuin kaikki muutkin Itse varjoesittelijänä pyrin siihen, että hyväksymme sen teksti, joka me, minun ryhmäni myöskin tukee. Kiitoksia edustaja Zaporska. Sitten edustaja Estrella, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. A prostituição abrange cerca de 40 a... Kiitos, puhemies. Prostituutio vaikuttaa 42-45 miljoonan ihmiseen Euroopassa. Suuri osa heistä on naisia. Tämä tilanne on oikeastaan syytä ja seurausta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Talousongelmat, köyhyys ja sosiaaliset ongelmat ovat pääsyitä, jotka johtavat prostituutioon. Parittaminen on myös läheisissä suhteissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen. On valtavia eroja siinä, miten jäsenvaltiot suhtautuvat tähän asiaan. Jotkut katsovat, että prostituutio on naisten oikeuksien rikkomista ja tavallaan seksuaalista orjuuttamista, joka pahentaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Toiset taas katsovat, että no naisilla on oikeus tehdä kehollaan, mitä naiset itse haluavat. Ja pohjoismainen malli näyttäisi olevan paras suojelemaan naisten kehon koskemattomuutta. Ja tätä kautta saadaan myös poliisi- ja oikeusviranomaisten suoja. Prostituutiota ei voida nähdä tavallisena ammattina. Kiitoksia. Edustaja Estrella, sitten edustaja Lunacek, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Commissioner, ladies... Kiitoksia puhemies, komission hyvät naiset ja Hannibalin mietinnössä minun mielestäni ja annetaan varsin yksipuolinen kanta, eikä tässä oteta huomioon erilaisia lähestymistapoja, joita EU-sakin on. Tässä halutaan tehdä prostituutirikokseksi ja feministinä minulla on kyllä ongelma sen kanssa, että meidän yhteiskunnassamme liian monet miehet liian usein tarkastelevat naisia seksiobjekteina ja niin edelleen, eivätkä arvokkaina ihmisinä mutta rikokseksi tekeminen niin kuin pohjoismaisessa mallissa ei ratkaise näitä ongelmia. Meidän pitää tehdä ero ihmiskaupan väillä, prostituution ja seksityön väillä, joka johtuu omasta päätöksestä. Minä tiedän, että jotkut naiset haluavat mennä seksityöhön johtuen taloudellisista vaikeuksista, mutta se on kuitenkin heidän päätöksensä, heidän valintansa, joten yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa me ehdottamme vaihtoehtoista päätöslauselmaa, jossa keskitytään jäsenvaltioiden vastuuseen ja aivan erityisesti siihen, että annetaan mahdollisuuksia niille, jotka haluavat luopua prostituutiosta. pyydä teitä tukemaan. Lunacek. kiitos edustaja Lunacek. Sitten edustaja Zuber, olkaa hyvä. Obrigada. 96% e das pessoas que se prostituem no mundo são mulheres. Kiitoksia puhemies. 3 prosenttia prostituutiosta harjoittavista on naisia, ja tämä johtaa enemmän epätasa-arvoa miesten ja naisten kesken. Tämä on brutaalia ihmisoikeuksien rikkomista. Tämä on väkivallan muoto, naisiin kohdistuva väkivalta, joka, jolla on sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, kuten kapitalismissakin. Kapitalismissa ajatellaan, että kaikki voidaan ostaa ja myydä, myöskin yksityisyys. Me käytämme naisia tavaroina tai hyödykkeinä, ja sitten parittajat katsovat tästä voitot. Ja niissä maissa, joissa tämä on laillista, heistä tulee sitten laillisia liikemiehiä. Kyllä yksittäisen henkilön työn pitäisi antaa panoksensa yhteiskunnalle, mutta mitä ajatellaan sitten tilanteessa, jossa naisen pitää vain huvittaa miehiä? Täällä on puhuttu siitä, että naiset ovat uhreja, heitä pitää suojella ja meidän pitää asettaa rikollisoikeuden vastuukseen, jotka käyttävät naisia hyväkseen tai siis mä käytän näitä naisia hyväkseen toiminnassa. Kiitoksia. Edustaja Zuber sitten. Edustaja Zog. Onko hän siellä? Kiitos puhemies Jos haluamme tehokkaasti taistella prostituutiota vastaan, niin tarvitsemme tiukkaa lainsäädäntöä. Niin, että se toimisi myös pelotteena. Täytyy myös muistaa, että tietyissä maissa laki on hyvin tiukka sen täytäntöönpanon suhteen toki saattaa olla ongelmia. On myös varmistettava, että ymmärrämme sen, että lainsäädännössä on riittävät määräykset, jotka sitten täytäntöön pannaan. Puolassa naiset myyvät itseään erityisesti rekkakuskeille tievarsilla. Yleensä he ovat kotoisin eteläisestä Euroopasta ja heitä hyväksi käytetään karmeissa olosuhteissa. Meidän on taisteltava tätä ilmiötä vastaan. Kiitos edustaja Tsipro. Sitten edustaja Morva, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, miközben az Európai Unió tonnaszám ontja a dokumentumokat a nőkele... Puhemies, EU laatii valtavasti erilaisia asiakirjoja ihmiskaupasta, naiskaupasta, väkivallasta, heitä vastaan on monia jäsenvaltioita, joissa poliisi on täysin väliinpitämätön naisten tilanteen suhteen Budapestin pääkomissaari kieltäytyi järjestämästä koulutusta tästä asiasta poliisi, poliiseille. Itävallassa taas poliisi aiheuttaa vartavasti hälyä, koska kun tytöt lähtevät Unkarista Itävaltaista, häviävät hämärällä tavalla, niin kuukausia tämän jälkeen edelleenkin tavallaan poliisi ei ryhdy minkäänlaisiin tutkimuksiin, vaikkakin on selvää, että on vakava epäily siitä, että naisia kohdellaan väkivaltaisesti ja voidaan epäillä myös ihmiskaupasta. Oletteko tietoisia tästä ja mitä aiotte tehdä? Kiitoksia edustaja Morvai. Edustaja Povis, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji i sutenerstwa jest... Kiitoksia. ja siitä koituvat äh, ilmiöt ovat rajat ylittäviä luonteeltaan. Lainsäädäntöä tulisi täytäntöön panna tehokkaammin. Meillä olisi oltava myös strategioita, jonka avulla naiset pääsevät pois prostituutiosta. Usein prostituutio liittyy talousongelmiin. Tätä mietintöä pitäisi tukea, jotta voimme tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa työssä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Boris. Sitten edustaja Heto, olkaa hyvä. Tack så mycket ordförande. 2011 hade jag nöjet att... Kiitoksia puhemies. Vuonna 2011 tuli Eurooppaan uutta ihmiskauppalainsäädäntöä ja nyt usein seksin ostamista pidetään jonkinlaisena rikoksena. 2016 on se vuosi, jolloin jäsenvaltiot kertovat, miten ovat toimineet prostituution kysyntään vastaan ja tuleekin olemaan erittäin tärkeää, että silloin laadittava mietintö tai äh, näitä raportteja on tutkitaan, tietenkään kyse ei ole lainsäädännöstä, vaan raportista, jossa todetaan jäsenvaltioiden, niin pitää tarkastella tätä prostituution kysyntäpuolta. Kiitos Heit. Näin, menettelytapailun puhujalistaa on päättynyt, joten komission jäsen Georgieva, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Hannibalia hyvän oma-aloitteesta mietinnöstä. Ihmiskaupalla on huomattavia vaikutuksia, se hyväksikäyttö, naisten ja nuorten sieppaus ja toisaalta sitten maksaa myymään kehoan heitä, heitä on myyty jopa omien perheiden taholta, joten haluan todeta selkeästi, että meille EU-ssa ihmiskauppa, tämä on sellaista, emme voi hyväksyä missään mielessä. Tämä on selkeä ihmisoikeuksien loukkaus. Ja tämä on hyvin vakava rikollisuuden muoto. Usein kuulemme siinä, että, että ihmiskauppaan pitäisi piiloutunutta, piilossa olevaa rikollisuutta, mutta oikeastaan me näemme sen. Me näemme sen silmillämme. Se on meidän edessämme näkyvissä. Niinkin me emme ehkä näe, että rikolliset ovat siellä taustalla niin selkeästi. Mutta me ymmärrämme kyllä oikein hyvin, että mikä yhteys on sukupuolella ja ihmiskaupalla. Eurostat osoittaa, että just 6 prosenttia ihmiskaupan uhreista, tai siis seksuaalisen uhreista, ovat naisia ja tyttöjä. Ja tämän tilastotiedon takana on se näiden kaikkien ihmisten tragedia. Ja kiitän tästä keskustelusta, kävimme edellisen aiheen yhteydessä edustaja Parvanovan mietinnöstä. Me tiedämme ja tunnustamme, että naiset ja lapset joutuvat prostituutiomarkkinoille ei omasta tahdostaan, vaan tässä on yhteys prostituutioiden ja hyväksikäytön ja järjestön rikollisuuden välillä. Tämä on ilman muuta selvä ja se näkyy yhä selkeämmin. Ja Europol kertoo meille myöskin, että seksuaalisen hyväksikäytön uhrit, viedäänkö usein maihin, joissa se on, prostituutio on laillista tai säänneltyä. Kuten täällä jo aikaisemmassa keskustelussa otin esille, EU on tehnyt hyvin kunnianhimoisia direktiivejä ihmiskauppaan liittyen, ja meillä on myöskin uusi strategia tämän täydentämiseksi. Ja se on ihan myöskin sukupuoliasia tärkeänä osana, kun katsomme ihmiskauppaa EUn lainsäädännön tasolla. Tähän haluan myös päättää. Ennaltaehkäisy on tämän direktiivin tärkeä osa. Meidän pitää katsoa meidän sitä, että meidän pitää estää kysyntää seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Kymmenenvuotias tyttö, joka salakuljettaa markkinoita ja käyttää pornografiassa, niin täällä pitää olla myöskin asiakas tälle, joka ostaa tätä ja käyttäjä. Joten meidän pitää keskittää voimamme tähän, että ottaa huomioon se, että vähennetään että eliminoidaan tämä kysyntä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Kerkieva. Näin keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna 11.30. Sitten viimeinen tämän illan esityslistan kohta. Edustaja Zajerin mietintö säädösvallan siirto ja komission täytöönpanovallan käyttö käyttö. Esittelijällä on neljä minuutin puheenvuoro.